eurooppalainen kansalaisaloite. Esittelijä saa puheenvuoron. Thank you, President, uh, Commissioner. Kiitos puhemies, komissaari, uh, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia uh, varjoesittelijöitäni uh, tästä Euroopan kansalaisaloitteesta. Yhteistyö oli esimerkillistä ja äänestys, äänestyskäyttäytyminen täysin yksimielistä. Harvoinpa näin pääsee käymään. Ja se sisältää jo sinällään viestin ja indikaation siinä, että tätä kansalaisaloitetta pidetään todellakin äh, instituutioiden toiminnan kannalta avaintekijänä. Äh, tässä on aika sekä toisaalta selkeä, toisaalta monisäikeinen perusajatus. Kansalaiset voivat tehdä osallistua lainsäädäntöön yleiseurooppalaisella tasolla kansalaisaloitteen kautta. Kaikki tietenkin tietävät, että mikä, mikä on arkipäivää kansalaisten ja näiden kansalaisaloitteiden osalta, mutta tähän saman hengenvetoon voin todeta, että kansalaisten aloiteoikeus ei suinkaan äh, vähennä edustuksellista demokratiaa eikä äh, sen toimintaa. Se on sentään jokaisen järjestelmän peruskivi. Eli siis meidän altamme ei mattoa olla viemässä tietenkin tämä tukee tätä demokratiaa, koska se tässä lanseeraa tällaisen kansalaisten osallistumismahdollisuuden. Eh, se, äh, äh, tällä tavalla se on tavallaan kenties ei ole esimerkki suorasta demokratiasta mukaan, koska tässä on kuitenkin 500 miljoonasta kysymys ja sitä väitetään, että se voi toimia. Kyllä se todellakin voi. Jos riittävän määrä yksiköitä kerääntyy saman ajatuksen taakse, siinä on tietysti tällä nimien keruun vaikeutta, se vaatii jonkun verran järjestäytymis, järjestä, organisatorisia kykyjä ja sinnikkyyttä kautta Euroopan. Sen vuoksi eurooppalainen kansalaisaloite aloite on hyvä keino tuoda sitten kansa, tavallinen kansalaisen päätöksenteon ytimeen tietenkin kaikkia. Ja niitä aina, ainahan edustuksellisuudessa politiikassa sellaisia on ja siellä pohjavirtaukset käyvät voimakkaina. Jos ajatellaan, että kansalaiset sitten kuitenkin puhaltavat yhteen hiileen, toimivat yhteisen asian puolesta Euroopan poliittiseksi kollektiiviseksi hyväksi. Ja kun tällainen järjestelmä on käytössä monessa jäsenma- joissakin jäsenmaissa, niin se antaa tälle uutta mondusta. Euroopan unionissahan komissio on lainsäädäntövallan lähde. Kansallisaloite sitä muuttaa hiukan, täydentää sitä tällä tavalla, siirtää tavallaan, muuttaa valtasuhteita, yhtälö muuttuu hiukan erilaiseksi, eurooppalainen politiikka saa lisäarvoa tämä tästä teoreettisesta filosofista taustasta, mutta kuitenkaan tänä päivänä se ei ole täyttänyt odotuksia. 51 aloitetta on, on tehty, mutta yksikään ei ole johtanut minkäänlaiseen lakimuutokseen. 100 prosentin epäonnistumisaste siinä mielessä. Sikäli kun minä olen kuullut kansalaisyhteiskunnan ääniä, aistin siinä selkeää pettyneisyyttä komissio on aika tympeästi suhtautunut toistaiseksi vaan saamiinsa kansalaisaloitteisiin. Siellä on yleisesti, yleisesti ottaen suhtautuminen on ollut yliolkaista ja piittaamatonta on purauduttamaan juridisiin yksityiskohtiin tavallaan sivuutettu, suljettu silmät sitten tältä poliittiselta ulottuvuudelta täysin. Niinpä kannattaisikin todellakin komission nyt reagoida kansalaisten, kansalaisten huutoon vähän paremmin. Ja olen varman, että tämä kansalaisaloite voisi olla aidosti tehokas väline. Grazie. Ora... Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Timmermansille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen tämän päivän keskustelusta ja olen iloinen myös esittelijän mietinnöstä. Se on erittäin hyvä pohja minullekin keskustella erästä asiasta, joka tuli esiin jo kuulemistilaisuudessani. Asia, jota haluamme todellakin viedä eteenpäin. Komissiona, Junckerin komissiona, olemme todenneet, että haluamme toimia isojen asioiden parissa ja keskittää mm, toimemme niihin, niin me teemme. Mutta tietysti meidän täytyy myös muuttaa toimintatapaamme, sitä tapaa, jolla toimimme. Ja siksi kansalaisaloite voi olla hyvä kontribuutio. Se on väline, johon kansalaiset jo, jonka myötä kansalaiset voivat suoranaisesti vaikuttaa politiikkaan Euroopan tasolla, voivat tuoda esiin konkreettisia kysymyksiä, ongelmia, jotka huolettavat heitä eniten, ja siksi voivat tehdä aloitteen poliittiselle dialogille. Kun edustin Hollannin parlamenttia valmistelukunnassa, niin minä usein olin mukana kansalaisaloitteiden laatimisessa. Nyt minun vastuualueenani on varmistaa se, että tämä järjestelmä toimii hyvin ja vielä paremminkin. Tämä on edelleenkin nuori väline, instrumentti, mutta meillä on jonkin verran jo kokemusta siitä. Viime maaliskuussa komissio kertoi ensimmäisistä aloitteista. Kolme, noin 33 aloitetta oli rekisteröity ja niihin oli kerätty allekirjoituksia Kolme sai menestyksekkäästi jokainen yli miljoona allekirjoitusta. Yli kuusi miljoonaa kansalaista allekirjoittivat ne vaikuttavaa. Ja tämä on äh, vahvistanut siteitä samanhenkisten ihmisten kesken. He ovat saaneet aloitettua pan-eurooppalaisia eurooppalaisia keskusteluita. Tämä on erittäin lupavaa, kun ajatellaan osallistavaa demokratiaa ja ylipäänsä eurooppalaisen demoksen esiintuloa, mutta kansalaisaloitteesta täytyy tehdä käyttäjäystävällisempi. ne Shoplin, moni, monella, monelta osin olette sama, samalla linjoilla meidän päätelmiemme kanssa. Komissiohan on jo perustanut kontaktipisteen, joka on jo vastannut noin 1200 kysymykseen kaikilla EU-kielillä menettelytavoista. Me olemme myös antaneet yksityiskohtaista tietoa järjestöille. Sen jälkeen, kun kansalaisaloite on rekisteröity, olemme antaneet tietoa logistisista ja teknisistä aspekteista. Ja olemme eh, menneet vielä pidemmällekin kuin mitä asetus edellyttää. Me olemme antaneet ilmaista tietoa netissä tietovaatimuksia on joskus pidetty Tätä tietosuojavaatimuksia on joskus pidetty kysymyksenä. Me haluaisimme äh, kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan järjestelmiä, jotta kaikki jäsen, kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voisivat harjoittaa oikeuttaan tehdä, äh, allekirjoittaa aloitteet ja ehkä meidän tulisi vielä tehdä enemmänkin. Ja siksi olenkin kuulolla teidän arviointienne suuntaan. Haluan keskustella siitä, miten aloite toimii ja miten sitä voitaisiin parantaa. Komissio ottaa vakavasti teidän pyyntönne ö, muuttaa kansalaisaloite lainsäädäntöä. Tällä hetkellä me arvioimme tällaisen muutoksen sovellusalaa. Me keräämme faktoja ja kuuntelemme laajalti ö, sidosryhmiä Komissio haluaisi kiittää parlamenttia sen rakentavasta lähestymistavasta ja asenteesta ja haluan henkilökohtaisesti kiittää ja onnitella esittelijää Schöflinia erinomaisesti tehdystä työstä. Te olette erinomaisesti analysoineet kansalaisaloitteen parantamismahdollisuuksia, siten mitä sitä voidaan parantaa. Ja, ja olette ottaneet huomioon kaikkien ryhmien ja valiokuntien näkemykset, että tee mitään puoluepolitiikkaa. Haluatte antaa kansalaisille mahdollisuuden ensimmäistä kertaa todellakin äm, yhtenä rintamana osallistua poliittiseen dialogiin, ja komissio on valmis tekemään kaikkensa, kaiken tarvittavan, jotta tämä keskustelu olisi helpompaa ja menestyksekkäämpää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja, ja nyt annan puheenvuoron Kaufmannille jurista. Kiitoksia puhemies, herra varapuheenjohtaja. Me tarvitsemme enemmän kansalaisten osallistumista Euroopan yhdentymisprojektiin. Sen vuoksi on aivan olennaisen tärkeää nyt tarkastella kolmen vuoden jälkeen kansalaisaloitteen toimivuutta sieltä pitää enemmänkin kuin vain pieniä, pieniä pientä pintasilausta tullakseen toimeen, tullakseen tehokkaammaksi äh, ihmiset, jotka tota, näitä aloitteita lähtevät laatimaan, tarvitsevat peruskoulutusta, opastusta ja valistusta. Heidän pitää itse päättää näistä rekisteröinnistä, milloin käyttävät, aloittavat kampanjan ja milloin, miten sen huolehtivat äh, tästä pitäisi, ei suinkaan olla, voi olla kysymys siitä, että ruvetaan näitä yksittäisiä henkilöllisyystodistuksia keräämään äh, laajemmista asioista. Kaikki, kaikki äh, nuoret äh, pitää saada mukaan, niin niinpä alaikärajaa pitää laskea 18-16 vuoteen ehdottomasti toivonkin, että, että komissio siis todellakin tarttuu kaikkiin näihin meidän ehdot, ehdotuksiin, koska herra Timemans, tämän, Tämä kansalaisaloitteen pitää päästä lapsen kengistä ja kehittyä tehokkaaksi vaikutusvälineeksi. Seuraavaksi Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen osallistuvan demokratian rajat ylittävä väline ja se luotiin sen mahdollistamiseksi, että kans- Euroopan kansalaiset voisivat luoda suoran yhteyden toimielimiin ja vaikuttaa omilla ehdotuksillaan Euroopan unionin hallintoon. Kolme vuotta kolmen käyttövuoden jälkeen. Data osoittaa, että tämä ei ole toiminut asianmukaisesti ja koska tämä ei toimi, täytyy korjata se ja me vaatimme, että komissio välittömästi uudelleen tarkastelee eurooppalaista kansalaisaloitetta. Välineiden täytyy toimia sitä varten, jota varten ne luottiin. Käyttäjillä täytyy olla kaikki mahdollinen tuki näiden välineiden käyttämiseksi. Meidän täytyy harmonisoida erilaisia kansallisia vaatimuksia, yksinkertaistaa vaadittuja vaadittua dokumentaatiota. Meidän täytyy jopa luoda yhteinen eurooppalainen tunnistautumismenettely. Meidän täytyy joustavoittaa allekirjoitusten keräysaikarajoja. Ja tässä täytyy ennen kaikkea minun ryhmäni mielestä ö, tarkastella uudelleen primäärioikeutta eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantamisella. Me parannamme myös demokratiaa. Kiitos. Kiitoksia. Menemme sitten Poliittisiin ryhmiin ensimmäiseksi Xaki. Köszönöm, elnök Kiitoksia, puhemies. Minun mielestäni eurooppalainen kansalaisaloite, jota nyt käsitellään tässä mietinnössä, on erittäin tärkeä kysymys. Ja tämän vuoksi Euroopan parlamentissa kolme eri valiokuntaa tarkasteli tätä me tarkastelimme sitä hieman myönteisemmässä hengessä. Ensimmäisten kolmen vuoden kokemusten jälkeen voidaan sanoa, että kokemukset ovat olleet varsin kielteisiä, mutta olen iloinen nähdessäni, että tässä nyt on konsensusta ilmassa minä olen yhtä mieltä tämän mietinnön suhteen. On erittäin tärkeää, että kansalaisilla on sellainen tunne, että he voivat olla yhteydessä Euroopan unionin toimielimiin. Euroopan, tuomioistuimen käsit- Euroopan unionin tuomioistuimen käsittelyssä on monia vetomuskysymyksiä, joten minä todella toivon, että komissio nyt hyödyntäisi näitä sääntöjä, jotka liittyvät tiettyjen eurooppalaisen kansalaisaloitteen eteenpäin viemiseksi. Ja toivoisin, että herra Timmermans ja komissio olisivat äh, nyt hieman joustavampia. Näkisimme enemmän eurooppalaisia kansalaisaloitteita tulevaisuudessa. Presso. Seuraavaksi Presso SED-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Ennen kaikkea minäkin haluaisin kiittää esittelijää, Schöplingiä, äh, erinomaisesta työstä. Äh, on totta, että me myös äänestimme yksimielisesti äh, tästä työstä ja haluan kiittää myös varjoesittelijää Kaufmania. Hän teki kovasti työtä tämän asian eteen. Varapuheenjohtaja Stimmermans, me olemme mieli hyvin äh, todenneet, että olette tehneet kovasti työtä kansalaisaloitteen parantamiseksi komissiossa. Ja nämä ensimmäiset kolme vuotta ovat kuitenkin osoittaneet, että että kansalaisaloite ei välttämättä aina konkreettisesti toimi hyvin. Erityisesti haluaisin muistuttaa siitä, että menettelyä pitäisi selkeyttää. En puhu rekisteröintimenettelystä, vaan siitä, kuinka kansalaisryhmät konkreettisesti voivat arvioida mahdollisuuksiaan voida Ähm, rekisteröidä aloitteen ja onko se äh, perussopimuksen mukaista. Ja tietysti me haluaisimme myös, että aloit äh, ottaa mm, tai siis äh, alle, allekirjoitusten kerääminen olisi helpompaa. On tärkeää ajatella, miten, missä ajassa allekirjoituksia Äh, pitäisi tehdä, kuinka paljon täytyy äh, kulua aikaa rekisteröinnistä äh, siihen, että allekirjoituksia voidaan vaikkapa netissä kerätä. Ja sitten tietysti on otettava huomioon se, seuraako komission ehtoa. Jos rekisteröidään aloite, saadaan allekirjoituksia, niin silloin odotetaan, että myös komissio ryhtyy aloitteeseen. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ujazdowski panie przewodniczący! dziękujemy panu posłowi schpflinowi kiitos mm, paitsi tästä yksimielisyydestä minkä hän on synnyttänyt. Sehän on aivan olennaisen tärkeää, koska aivan aluksi hän esti tällaisen ylipäätänsä kaiken sellaisen, jolla pyrittiin tuomaan lisää eloa tähän toimielimiin. Näin tämä byrokratian karsiminen, joka sitä muutkin seikat, jotka edesauttaisivat kansalaisaloitteen käyttökelpoisuutta ja helppokäyttäisyyttä, ovat asioita, jotka täytyy hoitaa. Ensinnäkin kysymys Euroopan komissiolle, onko se valmis ei, vähentämään omaa sattumanvaraista toimintatapaansa Esimerkiksi tämä One of Us-aloite, joka sai hyvinkin laajaa tukea, tyrmättiin komissiossa oikopäätä. Näin ei tule tapahtua enää jatkossa koska minun mielestäni kaikki aloitteet, joissa on riittävä määrä allekirjoituksia, tulisi ottaa vakavissaan ja niistä tulisi ammentaa sitten aineksia todelliseen lainsäädäntötyöhön. Eli me tämä äh, pyrimme vetoamaan uusen, äh, uudella tavalla, uudella muutosehdotuksella koko asetukseen, minkä, minkä kautta siitä tulee tehokkaampi. Nyt on sitten pallokomissiolla. Ja minä äh, että tämä oikeus todellakin toteutuu sitten, eikä jää vain tyhjäksi kirjaimeksi. Seuraavaksi Alden nimissä puheenvuoron saa Berens. Kiitoksia puhemies. Eurooppalainen kansalaisaloite on yksi innovatiivisimmista Lissabonin sopimuksen välineistä. Itse asiassa kukapa ei iloitsisi siitä, että kansalaiset olisivat enemmän Eurooppa-asioissa mukana – nyt kun tässä on neljä vuotta nähty tämän toimintaa, niin meidän täytyy arvioida se, miten tässä on menty eurooppalaisen kansalaisaloitteen osalta eteenpäin. Harvalla, kansalaisalo- harvalla aloitteella on ollut niin paljon esteitä tiellään. Minä todellakin onnittelen tässä perus, perussopimusvaliokuntaa sen tekemästä työstä. Se on tuonut paljon hyviä ehdotuksia eurooppalaisen kansalaisaloitteen paremmaksi toiminnaksi, niin että voitaisiin esimerkiksi keventää menettelyjä ja, ja rekisteröintimenetelmiä. Ja komission täytyy myös toimittaa tarvittavat osat kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Me haluaisimme kuitenkin nyt tarkentaa ALDE-ryhmänä sitä, että komission täytyisi yhtä lailla ottaa käsittelyyn ne aloitteet, jotka liittyvät Euroopan unionin primäärioikeuteen. Usein Euroopan toiminta jähmettyy sopimuksen asettamien rajoitteiden vuoksi. Kansalaiset niiden, heidän pyst- pitäisi pystyä esittämään kansalainen, kansalaisaloitteen myös primäärioikeuden osalta. Tämän vuoksi me olemme esittäneet tarkistuksen, joka liittyy tähän nimenomaiseen mahdollisuuteen esittää kansalaisaloite sopimusoikeudellisiin asioihin. Ja sinistra verde nordica. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta Spinelli. Kiitoksia. Euroopan unioni on kriisin jälkeen löytänyt osallistavan demokratian kansalaisaloite edellyt- on tavallaan vastaus tähän kriisiin. Nyt kriisi on pahentunut ja demokratia on kuoleman kielissä. Viime aikoina moniakaan aloitteita ei ole Joo, monikaan aloite ei ole johtanut komission lainsäädäntöehdotukseen. Shoplinin mietintö ei ole täydellinen, mutta se kuitenkin äänestettiin läpi valiokunnassa. Minä pyytäisin kuitenkin, että parlamentti ei äänestäisi tarkistusta neljä läpi koska se on pelkkää tyhjää puhetta. Tässä tarkistuksessa vaaditaan, että komissio tekisi lainsäädäntöehdotuksen ainoastaan siinä tapauksessa, että on saanut myönteisen arvion tai tehnyt sitä myönteisen arvion. Tällä hetkellä monet aloitteet eivät ole saaneet minkälaista jatkoa, ainoastaan vesi aloite on ollut menestyksekäs. Esimerkiksi TTIP-vastaiset toimet eivät ole kovinkaan paljon kantaneet ole saaneet seura- myönteisiä seuraamuksia, joten minä en voi tätä hyväksyä. Per il gruppo verde. Seuraavaksi puheenvuoron saa vihreiden puolesta Teri Cabras. The Greens Group has... Eh, eh, vihreä eh, puolueryhmä on aika innokkaasti ja kiinnostuneesti lähtenyt perehtymään tähän kansalaisaloitekysymykseen, koska tässä on kysymys Euroopan kansalaisten ja toimielinten välisestä yhteistyöstä koska suhteet mielletään usein aika etäiseksi, jopa arroganteiksi komission suunta. Kollegani kollegani ystäväni Schöfling on tehnyt hyvää työtä noin yleisesti ottaen. Siinä on tällaista uutta innovatiivista sisältöä. Ei ihme, että se hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnassa siitä huolimatta, että hän on näin myönteisessä hengessä liikkeellä. Täyt, täytyy kuitenkin korostaa sitä seikkaa, joka tarvitsee kaipaa meiltä enemmän rohkeutta, eli että parannettaisiin sitten seurantaa hyväksymiksi tulon jälkeen kaikissa kansalaisaloitetapauksissa, niin että siinä sitten todellakin käytettäisiin ne keinot, mitä on näiden läpiviemiseksi, tartuttaisiin lainsäädännön tarjoamiin keinoihin ja tietenkin komission parlamentin yhteistyöllä. Tässä on muutama muutosehdotus, jotka on tehty, jotka eivät minun mielestäni ihan tarpeeksi painota ja korostaa sitä, sitä tavoitetta, johon pyrimme. Ihan rehellisesti sanottuna nämä muutosehdotukset pyrkivät pikemminkin päinvastoin viemään tätä eh, hiukan taaksepäin koko asiaa. Sen vuoksi ryhmämme on jättänyt omia muutosehdotuksiaan, joiden eh, tarkoituksena on antaa komissiolle ja parlamentille todellakin eh, mahdollisuuden näytellä merkittävää roolia niiden puolesta, jotka pyrkivät sitten demokraattisen impulssin johdattamana työskentelemään paremman Euroopan hyväksi. Toivon mukaan sitten muutosehdotuksemme saavat enemmistön tuon. Kiitos, herra puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa EFF ryhmän puolesta Castaldo. Presidente. Ice una parola tante aspettative. Kiitoksia, puhemies. Niin, me suhtaudumme luottavaisesti Äh, osallistavaan demokratiaan, joka on yksi Cinque Stelle äh, liikkeen kulmakivistä. Tällä hetkellä äh, Valitettavasti kansalaisaloitteista harvat ovat päässeet läpi. Se johtuu esimerkiksi byrokratiasta ja siitä, että jäsenvaltioiden välillä on eroja ja niin edespäin. Siksi tämä mietintö on erittäin tärkeää, kun ajatellaan Äh, kansalaisaloitteeseen liittyviä logistisia seikkoja ja onnittelen esittelijää, mutta meidän täytyy vielä ottaa äh, suurempiakin askeleita, poliittisia askeleita. On tärkeää, että ratkaistaan äh, eräät komissiossa lymyävät eturistiriidat. Ne ovat saattaneet johtaa siihen, että että kansalaisaloitteille ei ole tullut jatkoa. On tärkeää, että komissio velvoitetaan kiinnittämään vakavaa huomiota kansalaisaloitteisiin. Muussa tapauksessa emme voi pitää tätä demokratian tyyssijana. On erittäin tärkeää, että tarpeen vaatiessa muutamme myös perussopimusta. On tärkeää, että kansalaiset voivat osallistua keskusteluun ja jopa toimia niiden aloitteen tekijöinä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Anne Mans. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, vaikka tämä aloite loistavasti toimisikin, niin ei tällä nyt voida odottaa Euroopalla, Euroopalle luonteenomaisen demokratiavajeen täyttymistä. Minä puolan eurooppalaista kansalaisaloitetta, niin sen kautta voidaan saavuttaa parempaa yhdentymistä ja Eurooppa, eurooppalaisen yhteiskunnan ongelmat saadaan Euroopan unionin toimielinten tietoisuuteen. Edustaja Schöflinin mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen saavuttava menestys on ollut erittäin heikkoa ja tämä johtuu monista eri esteistä, joita tähän liittyy. Tämän vuoksi täytyy toimia niin, että tämän, tämän välineen käyttämistä helpotetaan. Ennen kaikkea me vaadimme, että komissiolla on velvoittava seuranta eurooppalaisille kansalaisaloitteille, jotka menestyvät. Niitä täytyy seurata lainsäädäntöehdotus. Kiitoksia Balcho. Sitten seuraavaksi niin, Euroopan kansalaisaloite voisi olla sel, hyvinkin sellainen työkalu, joka mahdollistaa kansalaisille suoran pääsyn Euroopan päätöksenteon ytimeen, mutta toistaiseksi on jäänyt heiveröiseksi. Ensinnäkin pitää saada miljoona allekirjoitusta ja siitä se ei vielä takaa mitään. Tähän, tähän mennessä komissio on saanut 51 aloitetta, joista kolme ylipäätänsä otettiin käsittelyyn, eivätkä nekään johtaneet mihinkään lainsäädäntömuutoksiin. Tämä ei yksinkertaisesti riitä. Jos tarkastellaan vaikka tätä pakolaiskriisiä, voimme havaita, että EUn poliittinen eleetti, eliitti on äh, etääntynyt todella kauas kansalaistensa äh, mielipiteestä. On, äh, monet mielipidemittaukset ovat osoittaneet, että, että näissä mielipiteissä on leveä juopa ajatellen, mitä kansalaiset ajattelevat ja sitten vastaavasti, miten, miten eliitti ajattelee ja toimii. Me tarvitsemme eurooppalaisen kansanäänestyksen, se voisi purra. Kiitoksia. Sitten niin, Balcho, otatteko kysymyksen, sinisen kortin? Hyväksyttekö sinisen kortin? Thank you, Mr. Balcho, thank you. Kiitoksia Balcho, kiitoksia puhemies. Halusin vain esittää yksinkertaisen kysymyksen, oletteko yhtä mieltä kanssani? Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että jos tässä parlamentissa ää, äh, olevat ihmiset eivät pysty saamaan aikaan aloitetta, niin miten äh, herran tähden tavalliset kansalaiset voivat niin tehdä? Tämä on pelkkää ajan haaskausta. Oletteko yhtä mieltä kanssani? Valtso. Valtso, oletteko? sikäli kun nyt ymmärsin kysymyksen oikein, että totesitte, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada asioita läpi parlamentissa, niin ja se on sitä ajanhukkaa tarjota kansalaisille tätä mahdollisuutta. No ei suinkaan. Tässähän on työväline, joka tarjoaa selkeät, selkeät puitteet. Nyt tässä uudessa versiossa, joka on, on aivan erilainen kuin tämä kansalaisaloite. Te, ymmärtääkseni teillä on tällainen kansala, kansanäänestys työväli, työkalu on käytettävissä. Sitä minäkin tässä perään kuulutan. Edustaja Suitsa lisabonskim sporazumom je omogućena europska građanska inicijativa i ja smatram da suprot. kiitoksia puhemies niin, on totta, että tämä ei välttämättä auta kansalaisiamme äh, parempaan osallistavaan demokratiaan. Äh, jos vain kolme kansalaisaloitetta on toteutunut tai otettu huomioon, niin ei se kovin hyvä tilanne ole, mutta haluan kuitenkin kiittää äh, esittelijää Scheffliniä tästä esityksestä. Uskon ja toivon, että komissio nyt äityy tästä aktiivisemmaksi, tekee allekirjoitusten keräämisestä helpompaa, helpottaa myös aloitteiden rekisteröintiä. Tässähän on kyse tärkeästä välineestä loppujen lopuksi, ja siksi meidän täytyy myös saattaa kansalliset lainsäädännöt Ähm, yhteisen tekstin mukaisesti, mukaiseksi. Tämä on kyllä kiintoisa aloite. Kiitos edustaja Suitsa. Sitten äh, Tapandiel. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Demokratia ei ole ihan niin jälkeen jäänyt kuin mitä voisitaisiin luolla. Eurooppalainen kansalaisaloite on moderni väline. Tällä voidaan parantaa kansalaisten osallistumista päätöksentekoprosessiin. 51 eurooppalaista kansalaisaloitetta on esitetty ja yli 6 miljoonaa ihmistä on vaatinut erilaista Eurooppaa. Mutta eipä tässä nyt pidä viljellä vääränlaisia kuvia, vaan vain kolme näistä aloitteista on johtanut lisätoimiin ja yhtäkään ei ole seurannut lainsäädäntöehdotus. Nyt meidän täytyy nostaa näiden aloitteiden menestystasoa. Miten tämä voidaan toteuttaa? Meillä täytyy olla parempi verkossa tapahtuva allekirjoitusten keräämismenettely ja meidän täytyy paremmin pystyä myös saamaan asia kansalaisten tietoisuuteen. Meidän täytyy ottaa nuoret paremmin huomioon. He ovat hyvin tietoisia ympäröivästä kansalaisyhteiskunnasta. Minä puollan sitä, että osallistumisikärajaa lasketaan 18-16 vuoteen. Jos me haluamme tulevaisuudessa menestystä, meidän täytyy hyödyntää nuorten koko potentiaalia niin, että he voivat aktiivisesti osallistua eurooppalaisen päätöksentekoprosessiin. Tapatel. Kiitoksia, Tapadel. Öö, mitään sinisiä kortteja nyt ei enää voida hyväksyä, kun puhuja ylitti puheaikansa muutenkin, valitettavasti. No niin, sitten seuraava, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimus ja eurooppalainen kansalaisaloite on todellinen demokratian vahvistusväline. Samalla kysymys on myös hyvin läheisestä koordinoinnista kansalaisten ja eri toimijafoorumien välillä. Näin vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Mietintö on siis tärkeä. Siinä tuodaan esille kansalaisaloitteen huono menestys tähän mennessä. Meidän täytyy pystyä antamaan kansalaisille mahdollisuus osallistua eri nykyisessä talouskriisissä. Jokaisen täytyy huomata, että eurooppalainen kansalaisaloite on äärimmäisen tärkeä eurooppalainen demokratian väline ja sitä täytyy edistää niin, että voidaan todella toimia esimerkiksi köyhyyttä vastaan. Me tulemme kyllä tekemään oman aloitteemme tämän asian suhteen. Kiitoksia Marias. Äh, edustaja Durand minuutti. Merci. Euh. Kiitoksia puhemies. Timmermans, vuonna 2009 Lissabonin sopimus pyrki luomaan suoran yhteyden Euroopan ja kansalaisen välillä. No, realiteetit ovat pakottaneet meidät toteamaan, että tämä oli täydellinen äm, epäonnistuminen. 53 kansalaisaloitetta on tehty, äh, kolme on ähm, saanut riittävästi allekirjoituksia ja mitä on tapahtunut? Ei mitään. Minusta tämä on ongelma, koska äh, kansalaiset eivät ole yhtään sen hölmempiä kuin komissio tai äh, me, ja kyllä hekin huomaavat, että tästä ei ole mitään hyötyä. Äh, tämä aloite edellyttää energiaa, rahaa, kansalaisten täytyy investoida paljon tähän aloitteeseen, mutta joutuvat vain toteamaan, että mitä ne tapahdu. Aika monet aloitteet ovat menneet täysin myttyyn ja siksi haluan tehdä nyt tämän asian täysin selväksi. Teillä on mahdollisuus, teillä on vaihtoehto. Te voitte joko tehdä lainsäädäntö ja puheenvuoro keskeytettiin. Kiitos. Puolitoista minuuttia. Kolkat Sveer. Kiitos. Kiitos puhe. Minä haluan kiittää Kolka Schöplinä aivan erinomaisesta, erinomaisesta kansallisaloite mietinnöstä. Äh, äh, tässä äh, nyt pureudutaan eurooppalaisen lainsäädännön ytimeen. On tarkoitus nyt saada tämä väline, hyödyllinen väline toimivammaksi. Se omalta osaltaan auttaisi kaventamaan demokratiavajetta vajetta näin, jos poistettaisiin sen edestä esteet, jotka häiritsevät tällaisen aloitteen täytäntöönpanoja, täytäntöönpanoja niiden täytäntöönpanijoita, asenne tätä aloitetta kohtaan kansalaisten parissa on hyvinkin myönteinen, innostunut 51. Niitä tehtiin kolmen vuoden mittaan, mutta vain kolme otettiin käyttöön, mutta niiden pohjalta ei ole tapahtunut tuon taivaallista, mitä tulee lainsäädäntötyöhön mutta kuitenkin eh, demokratiahan on aika haavoittuvainen tänä päivänä. Mitä ei tehdä demokratian tehottomuuden karsimiseksi, eh, kitkemiseksi. Demokratian sanotaan olevan ö, eh, heikoilla, mutta kuitenkin tällainen demokratian ilmenemistapa tekee Euroopan unionista dynaamisemman ja auttaa mobilisoimaan kansalaisyhteiskuntaa sen vuoksi kannatan herra Schöflinin ajatusta siitä, että Euroopan äh, komissio ja jäsenmaat e-, edelleen markkinoisivat tätä ja pyrkisivät saamaan sen äh, kansalaisten tietoisuuteen ja arkipäivän työkaluksi. Kiitoksia tästä Sveeristä. E-, Sitten edustaja Mitsi minuutti. Sir President european citizens' initiative hija l-ewwel għodda li tagħti seta' liċ-ċittadini jieħu rwol attiv fit-tfassil tal-politika tal-unjoni. Eurooppalainen kansalaisaloite kansalaisille mahdollisuuden olla aktiivisesti mukana EU-politiikan teossa. Näin heille on annettu mahdollisuus olla samalla tasolla Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston kanssa. Nämä ovat toimielimiä, jotka yleensä näyttävät olevan aivan ulottumattomissa. Tässä kansalaiset saavat mahdollisuuden suoraan muodottoilla eurooppalaisen, Euroopan poliittista tulevaisuutta. Jälleen saadaan kansalaiset tällä tavalla yhteyteen Euroopan päätöksenteon kanssa. Ainakin tämä on tässä ajatuksena, mutta valitettavasti todellisuus on osoittautunut erilaiseksi. Uus, suurin osa e-, aloitteista on hylätty, tai vielä pahoimpaakin, ne ovat törmänneet oikeudellisiin tai byrokraattisiin esteisiin, Tämä on johtanut siihen, että Euroopan kansalaiset ovat luopuneet eurooppalaisesta politiikasta, mutta tätä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy parantaa eurooppalaista kansalaisaloiteprosessia niin, että siitä tulee mahdollisimman kansalaisystävällinen ja mahdollistaa aktiivisen ja todellisen kansalaisten osallistumisen. Kiitos edustaja Mitsi. Sitten äh, Gerike, minunkin äh, puhe, puhemies, arvoisat kollegat. Äh, minä olen tässä vähän yli vuoden Euroopan edustajana Saksasta kuitenkin Acherin Görlitsin ja Amengaun välillä ovat kaukana toisistaan. Ja tässä olet, kuulen, että te olet ensimmäinen euroedustaja, joka, joka meistäkin on kiinnostunut. Mitä tässä sitten pitäisi tehdä? E, Eurooppahan tarvitsee suoraa demokratiaa, ei tästä muuten tule mitään. Eurooppa tar- tarvitsee kansalaistensa sitouttamista. Muussa tapauksessa me emme voi kertoa tällaisista asioista, jotka ovat tärkeitä. Eurooppalainen kansalaisaloite, kansalaisaloitteen pitää saada epä, tai tällaiseksi epäbyrokraattisemmaksi ja todella tehokkaaksi sitä kautta, jos ajatellaan jos äh, minä vetoankin, että, että, että pyrki, pyrkikäämme tätä e-, eurooppalaiseen kansanäänestykseen, eikä vain eurovaalaisiin kerran viidessä vuodessa. Erikki, kiitoksia. Kiitos. Ei ole paikalla katsi ai, puheenvuoroja ilman luettelua. Alkaa Zaporskalla, olkaa hyvä.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 Äh, tämä One of no Us-aloite, äh, joka torjuttiin, mikä oli kovasti sääli. Ja äh, jos ajatellaan aloitteen tekijät viittasivat siihen, että millä tavalla lapsia väärin käytetään ja, ja, ja millä tavalla tilannetta voitaisiin Eurooppa-rahoituksella parantaa. Ja että kuitenkaan komissio tätä ottanut ollenkaan huomioon toi, toi, toi, vastoin tätä tuomioistuimenkaan päätöstä. Kiitoksia tähän että minulla on tässä kaksi kertaa niin paljon puheenvuoropöntöjä kuin pystymme hoitamaan, eli nyt lähdemme periaatteella puhuja per ryhmä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Señorías, yo creo que hay tres Arvoisat parlamentin jäsenet, tästä voidaan keskustelusta tehdä kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin eurooppalainen kansalaisaloite on erittäin tärkeä demokraattisen osallistumisen kannalta. Toiseksikin nykyinen lainsäädäntö ei toimi. Kolmanneksi meidän täytyy parantaa sitä. Tästä kaikesta olemme yhtä mieltä. Minä haluaisin herra Timmermansille ehdottaa yhtä ratkaisua, joka mielestäni on mielenkiintoinen poliittisesta näkökulmasta katsottuna, kun ajatellaan tämän aloitteen uudistamista. Eli niille aloitteille, jotka saavat miljoonan allekirjoituksen määrän täyteen, mutta joita ei oteta käsittelyyn oikeudellisista tai muista syistä, niin ainakin näihin annetaan joku institutionaalinen vastaus. Ei niitä voi noin vain jättää täysin huomiotta, koska ne ovat niin paljon saaneet allekirjoituksia ja sitten pelkästään muodollisesta tai oikeudellisesta syystä nämä aloitteet eivät voi edetä. Ehdotan, että komissio joka tapauksessa vastaa tähän aloitteeseen, vaikka se viittaisikin mahdollisesti muihin aloitteisiin tai muihin oikeudellisiin uudistuksiin, mutta olisi jonkin sorttinen institutionaalinen vastaus näihin aloitteisiin. Ja tuntuu... Kiitoksia, Roger Tontondo. Sitten Skripi. Thank you, Mr. Chairman. Eh, kiitos eh, puhemies, herra komissaari näissä epävirallisia keskusteluja on käyty vuosia. Ja 2012 vuoden jälkeen tehtyjä kansalaisaloitteita on tehty runsas, runsas määrä, ja niiden runsas määrä osoittaa juuri sen, tämän järjestelmän toimivuuden. Minä olen sääräläinen ja minun mielestä olen esittelen oikeilla linjoilla sillä, että hän yrittää saada tämän enemmän helpommin käytettäväksi kansalaisten Paris keskuudessa. Tässä on, tämä on epäselvien määräysten hämärtämää. Miten se voi olla mahdollista, kun alkako komissio koska sitten lähettämään perusteluita näille kansalaisaloitteille ja aloitteiden puuhamiehille, jotka ovat vetäneet vesiperän vai mistä tässä on kysymys? On kenties poliittisesta korrektioudesta kysymys, kun, eh, kun kaksi ihmistä, eh, miljoonaa ihmistä vaatii lasten tappamisen lopettamista ennen niiden syntymistä, niin eikö se nyt ole sentään aika väkevä kannanotto? Kiitoksia, Skripset. Ferreira, seuraavaksi. Kiitoksia puhemies minä haluaisin ottaa esille Lissabonin sopimuksen, jossa on tämä demokraattinen määräys mukana. Tämä ei kuitenkaan liity kansojen aloiteoikeuteen. Eurooppalainen kansalaisaloite on ollut alusta lähtien lapsellinen ja täysin perverssi osoitus siitä, miten on haluttu muka edesauttaa Euroopan rakentamista. Tässä on täysin, tässä voitaisiin käyttää kansalais, kansanäänestyksiä mutta kansalaisten, huomiot on, kansalaisten äänestystulokset on jätetty huomiotta. Tämä ei ole mitään osallisdemokratiaa. Nämä ovat vain tällaisia ö, mukatoimia. Vain kolme aloitetta pääsi kansalaisaloitteistakin edes vähän eteenpäin. Ei tämä ole kansalaisten osallistamista. Komissio ei ole toiminut tässä oikein. Vielen Dank, Herr Kollege Ferreira. Kiitokset Ferreira. Sitten Scholtis, seuraavaksi. Herr Kollege Scholtis. Eh, <clears throat> torej državljanska eh, pobuda je. kiitoksia. kansalaisaloite on väline jonka avulla voidaan harjoittaa suoraa demokratiaa. Aika monia aloitteita on tehty, jotka eivät ole menestyneet. Komissio ei ole reagoinut ja tämä on aiheuttanut hämmennystä kansalaisten keskuudessa. Se on myös aiheuttanut pettymyksiä. Kansalaiset odottavat, että se, mitä kirjoitetaan, sitä myös toteutetaan. Ja jos näin on kirjoitettu, niin sitä pitää toteuttaa. Kuten olemme kuulleet, tulisi ryhtyä poliittisiin toimiin parantaa näiden Ähm, aloitteiden käsiteltävyyttä. Sääntöjen täytyy olla selkeät, muussa tapauksessa ne eivät ole tehokkaita. Jos säännöt pysyvät epäselvinä, niin silloin Euroopan kansalaisaloitte jää vain illuusioksi. Kiitoksia Schultes ja äh, sitten Arnett. The words citizens initiative sound brilliant tämä, tämä kansalaisaloite sana kuulostaa ihan hienolta. Ajatus äh, enemmästä äh, demokratiasta lisää, uudes, lisää valtaa kansalle. E, e, e, valta äh, politiikalta kansalle, mutta ei tämä ole toiminut ollenkaan. Kolme yhdestä on ylipäätänsä otettu käsittelyyn olisi äh, mahtavaa, jos jokaisessa jäsenmaassa olisi äh, asianmukainen demokraattinen oikeus vaikuttaa omaan lainsäädäntöönsä. Minä olen maksanut tänään Sveitsin halki päästäkseni tänne ja se on Euroopan ulkopuolinen, unionin ulkopuolinen maa, mutta kuitenkin tiennäyttäjä. Ihmisillä on sananvaltaa kaiken maailman, maailman asioissa kansanäänestyksen kautta, mikä mahtava esimerkki siitä, millä tavalla demokratia asiallisesti voidaan käyttää. Sveitsi on siinä esimerkkinä meille ja me voisimme ottaa äh, siitä esimerkkiä kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia Arnetille. Ja sitten vielä Obermeier. Danke, Herr Vorsitzende. Kiitos, äh, äh, puhemies tässä taustalla aika hyvä idea tässä kansalaisaloitteessa niin, että kansalaiset saadaan mukaan lainsäädäntötyöhön. Ja, ja, mutta, mutta to, to, toistaiseksi ei ole, antanut, äh, ei ole vastannut tähän huutonsa ja, no, ja vain ani harvoin otettu käsittelyyn, eivätkä nekään ole johtaneet mihinkään lainsäädäntön uudistuksiin. Eh, mitä, se komissaari, mitä että kansa tästä ja teistä nyt ajattelee? Jos, jos ajatellaan, että, että, että, että kansalaiset kaipaavat tällaista käyttäjäystävällistä instrumenttia, e-, eikä, eikä tällaista silmänlumatta pelkästään reesakseen. Eh, miten, millä, millä tavalla unioni voisi demokraattisesti edetä tällaisen täysin hampaattoman hankkeen vetämänä? Eh, eh, eh, komissari, teidän pitää nyt tehdä kuin konkreettinen ehdotus, että te näette ihan tyhmältä. Kiitoksia, Obermeier. Ja nyt komissaari Timmermans, olkaapa hyvä. Toistan sen, minkä sanoin alussa. Komissio on valmis tekemään läheistä yhteistyötä Schöflinin parlamentin kanssa – voidakseen tarkastella, mihin pisteeseen saakka me voimme soveltaa tämän mietinnön esittämiä parannuksia aloitteeseen ja odotan läheistä yhteistyötä kanssanne. Niin, ja var, pidän huolen siitä, että kun, jos me voimme parantaa aloitetta, me teemme niin. Kyllä meidän täytyy vielä perehtyä asetukseenkin, mutta ei komissio aio tätäkään kartella. Jos on tarpeen, samanaikaisesti on myös todettava, että te voitte tietysti väittää, että aloite on jotain sellaista, mitä se ei ole, ja sitten kritisoida sitä, että se ei ole sellaista, mitä te haluaisitte sen olevan. Mutta tämä on ihan yksi selitteinen asia. Aloite perustuu perustamissopimukseen, kaikki jäsenvaltiot ovat kansallisissa parlamenteissa ratifioineet ja allekirjoittaneet perustamissopimuksen. Emme me voi mennä pidemmälle kuin mitä perustamissopimuksessa sanoo, vaikka se voisi olla kivaa. Komission tehtävä on pitää huoli siitä, että sääntöjä noudatetaan ja perussopimuksen säännössä sanotaan, että kansalaisaloite on väline, jotta kansalaiset voidaan ottaa mukaan dialogiin. Ei se ole aloite, jolla annetaan kansalaisille oikeus tehdä aloitteita, ää, lakialoitteita. Tämä on ihan eri asia. Jos teille tämä ei kelpa, niin hyvä on, mutta älkää syyttäkö itse aloitetta siitä, mitä haluaisitte sen olevan. Sen tarkoitus on avittaa edustavaa demokratiaa, varmistaa se, että ihmiset ovat mukana keskustelussa edustavassa demokratiassa. Ei sen tarko- ole tarkoitus olla edustavan demokratian vaihtoehto, enkä minä usko, että tämä parlamenttikaan haluaisi asettautua pelin ulkopuolelle ja antaa kansalaisten toimia suoraan. Ei, tässä on tarkoitus antaa kansalaisille mahdollisuus keskustella politiikoista. Ja jos aloitteiden käsittely on ollut mutkikasta, niin on voinut olla niin, että aloitteet eivät ole olleet sääntöjen mukaisia. Voimme me toki muuttaa sääntöjä. Olisi hyvä, jos kansalaiset voisivat päästä erilaisten byrokraattisten ja muiden ongelmien yli. Me olemme jo yrittäneet saada aikaan parannuksia ja me olemme saaneet me, me olemme tavoittaneet ne kansalaiset, jotka ovat tehneet näitä aloitteita. Olemme antaneet heille neuvoja. Olemme muun muassa opastaneet, että jos muutatte aloitetta hiukan, niin se voidaan ottaa vastaan. Me olemme halunneet olla yhteistyöhaluisia, mutta ette te voi syyttää komissiota siitä, että komissio noudattaa sääntöjä. Me tekisimme väärin, jos me emme noudattaisi sääntöjä vain sen vuoksi, että on kiva antaa kansalaisten tehdä aloitteita. Joten minun on oltava tässä tiukka tiukkana. Ja haluan toistaa, että me olemme halukkaita tekemään yhteistyötä Schöplinin ja kollegoiden kanssa, että voimme saada aikaan parannuksia. Minä näen tässä välineessä paljon potentiaalia. Nyt kun aloite on ollut voimassa vasta aika lyhyen aikaa, niin on aika hölmöä luopua siitä vain sen vuoksi, että se ei ole sellaista kuin mitä odotitte. Älkää hylätkö sitä ennen kuin olemme tehneet kaikkemme, jotta se toimisi paremmin. Nä, tämähän oli Schöplininkin tarkoitus. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kommissar Timmermans. Kiitokset, äh, komissaari Timmermans. Äh, lopuksi sitten vielä edustaja Schöpling, loppusanat, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos äh, puhemies. Ja minä haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuvat tähän hyvin rakentavaan keskusteluun. Jokainen on ollut rakentava paria poikkeusta lukuun ottamatta. Ja myöskin varapuheenjohtaja Timmermansin kannustavat sanat miellyttävät, mutta tässä on tietysti muutama seikka, joihin joihin haluan puuttua. En tietenkään tässä voi yhteenveto lähteä kaikesta puhutusta tekemään, mutta kuten Gönes tuli tämän äh, demokraattisen legitimiteetin uudelleen arviointi on yksi, yksi, yksi seikka, jota, joka meidän pitää ottaa vakavissamme. Sitten tämä seurantaongelma, niin kuin, kuten monet totesivat, on niin ikään huomionarvoinen. Äh, varapuheenjohtaja Timmermans tätä ei, tätä, harvi, harva tietää, mutta minulla on vanha ruosteinen lakitutkinto, oikeuden tutkinto, että miten miten tulee tällaisiin sääntöihin, jotka liittyvät sääntöjen noudattamiseen. Siinä on aina pelivaraa. Ja tässä peräänkuulutakin lisää joustoa. Toki sääntöjä pitää noudattaa, mutta aina kun mennään harmahkolle vyöhykkeelle, niin ajatelkaapa niitä miljoonia, jotka ovat nimensä tämän aloitteen alle piirtäneet. Sitten on tietysti seikkoja, jotka edellyttävät perustuslain, perussopimuksen muutoksia, mutta ei tietenkään tällä, tämän aloitteen yhteydessä, ei, se ei tietenkään istu tähän meidän lainkäyttämme. Mutta ymmärtääkseni aina silloin, kun tällaisen aloitteen myötä vedotaan komissioon ja pyydetään siltä toimenpiteitä, se nyt kannattaisi toki ottaa huomioon. Sille kannattaa kallistaa korvansa, koska se on silloin kansalaisyhteiskunnan huuto tietenkään voi sitten nykyprosesseihin vaikuttaa, vaikka sitä sitten eh, mielletäänkin tehokkaana jopa, jopa puoluepoliittisena käsikassarana, mutta eh, ajatellaan kansallista mitä muuta halutaankin, ne ovat ja kuitenkin asianosaisia aika monessa asiassa. Kiitokset kuitenkin tässä lopuksi vielä herra Temermans ja sikäli kun mitä tähän kansalaisaloitteeseen tulee, pallo on nyt teidän kenttäpuoliskolla ja niin uskon, että osaatte pelata sen oikein maaliin. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Schöpflin. Die Aussprache ist... Kiitoksia.